päätökseen ja haluaisin kertoa teille, että seuraava kokous järjestetään huomenna 3. helmikuuta kello 9 istunto alkaa ja se äh, jatkuu aina puoli yhteen ja sitten kello 15 alkaen taas puolen yöhön. Esityslista on jo julkaistu. Se on löydettävissä Euroopan parlamentin verkkosivulta. Nyt istunto päättyy. Hyvää yötä.